Eilisen istunnon pöytäkirjat on jaettu. Onko teillä siihen huomautettavaa? Ei näytä olevan, joten pöytäkirja on hyväksytty. Ja Ribeiro Castro, työjärjestyspuheenvuoro, olkaa hyvä. Merci, madame la présidente. Kiitoksia puhemies. Pyydän anteeksi kollegoille.